Hyvät naiset, hyvät herrat. Aloitetaan työskentely. Voin todeta, että meillä on aina yhä vaikeampi aloittaa ajoissa. Ei se ole hyvä, koska siinäkin tuhlataan parlamentin varoja, koska mehän maksamme meidän loistaville tulkeille varttitunnin siitä, että he eivät tee mitään. Eli siis meidän pitäisi pyrkiä olemaan kohteliaita, Sehän on yksi parlamentin peruselementeistä ja meidän täytyy myös käyttää hyvin parlamentin budjettia, joka on tietysti meidän kaikkien budjettivalikunnan jäsenten ensimmäinen huolenaihe, niin pitäisi pyrkiä aloittamaan kello kolme silloin, kun kokouksen kulu alkaa kello kolme. Meidän esittelijämme on täällä. Koordinaattorit ovat myös paikalla. Kaikista tärkeimmät budjettivalikunnan jäsenet ovat nähdäkseni paikalle, eli ehdotan, että voimme aloittaa välittömästi. Te näette, että Kobi Newsissa on meidän esityslistamme. Jos ei siitä ole mitään huomauttamista, voimme todeta, että esityslista on hyväksytty. Kohdassa kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Teillä on myös Kobi Newsissa luettelo kokouksessa käytettävissä olevista kielistä. Me, tämä menee nettiin. Tämä kokous on siis, ää, äh, se äänitetään suoraan, en kyllä näe kamerassa valoa palamassa, mutta minä oletan, että ilman valoakin meidän äänemme menevät suoraan eetteriin. Näin ollen voi myös sanoa sen, että jos on kyseessä varainhoitoasetus ulkosuhdehallinnosta, äänestyksen jälkeen, joka pidettiin yhteisessä kokouksessa, jonka pidimme koko valiokunnan kanssa. Meidän kaksi yhteisesittelijämme, Rouva Gresle budjettivaliokunnasta ja herra Rivellini budjetin valvonnasta, ovat aloittaneet neuvottelut Belgian puheenjohtajakauden neuvoston edustajan kanssa, jotta päästäisiin sopuun heti ensimmäisessä käsittelyssä, niin kuin me olemme asiasta toivoneet viime viikolla. Neuvottelut ovat edenneet riittävän hyvin siinä mielessä, että se voidaan panna tämä asia esityslistalle trilogin kokouksessa, joka pidetään 13. lokakuuta, eli jo ensi viikolla. Siis jos kaikki sujuu hyvin ja aikataulun mukaisesti, niin me voimme sitten tämän asetuksen asettaa ensimmäiseen käsittelyyn, ainoaan käsittelyyn toisessa täysistunnossa lokakuussa. Tämä pieni virhe pitää korjata koko Gopinewsista kohdassa viisi, kun, kuusi, kun puhutaan esityslistasta. Tämä kohta kuusi, joka on kohta, jossa puhutaan se on hyvin tekninen kohta, jossa puhutaan Euroopan globalisaarirahastojen varojen käyttöönotosta. Esit- valmistelija on tietysti luonnollisestikin Raimer Böge, eikä Rova Barbara Matera. Matterahan on ottanut hoitaakseen joitakin Bögen asiakirjoja, mutta ei tätä kohtaan. Eli tämä kohta tullaan siirtämään tuonnemmaksi esityslistalla. Sitten esityslista numero kaksi. Minä voin sanoa teille tässä jo nyt, että mitä tulee meidän... Ensinnäkin siis kohta kolme, jossa pitää hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat. Niitä ei ole. Eli voimme sitten siirtyä heti eteenpäin. Tämän viikon kokousta, tai tämän viikon kokouksia. Tänä iltapäivänä me käsittelemme nämä niin sanotut leftoversit, budjetin äänestyksestä 2011. Esittelijä tulee meille kertomaan, mitä äänestyksiä on vielä jäljellä. Huomen aamulla ehdotan, että muutettaisiin aikatauluja vähän. Eli huomenna aamulla 8.30 pidettäisiin parlamentin poliittisten puolueryhmien puheenjohtajien kokous. Tämä kokous käsittelee EUn budjettia. Se on laittanut työskentelypöytäkirjan esityslistallehan tämän jo. Tämä on kolmas kerta, kun tämä puheenjohtajien kokous käsittelee tätä aihetta. Ja tähän työhön on kutsuttu kaksi esittelijää, Sidonia ja, Hel- Sidonia Jerdzejevska ja Helga Trypel, ja minä itse. Meidät on kutsuttu tähän tapaamiseen. Meille on kerrottu, että tämä puheenjohtajakokous toivoisi, että budjetin äänestys olisi puhtaasti poliittinen ja että se sidottaisiin Euroopan budjetin tulevaisuuteen – ja eurooppalaisten politiikkojen rahoitukseen pit- keskipitkällä aikavälillä. Tässä on kyse siis menoista, joita nämä politiikot mm, pitävät sisällään. Siihen kytkeytyy Lissabonin uudet toimivaltu, äh, tarjoamat uudet voimivaltuudet. Sitten meillä on rahoitus, monivuotinen rahoituskehys, joka on tällä hetkellä voimassa. Tämä kuuluisa midterm review, jota, josta olemme puhuneet usean otteeseen, josta on puhuttu usein nimenomaan Bögen mietinnöstä, jossa äänettiin viime täysistunnossa. Ja sitten jos puhutaan tuloista, omista varoista, niistä budjettivaliokuntahan on tehnyt työtä jo vuosien ajan. Eli puheenjohtajakokous aikoo, sillä on vakaa aikomus tarkastella, miten Euroopan parlamentti voisi siinä, kun se äänestää vuoden 2011 budjetista, tutkii sitä äänestää sitä, niin miten tämä kokous voisi vakuuttaa neuvoston? Kun puhuu neuvostosta, onko kyse ministerineuvostosta, normaali kumppani vai onko se Eurooppa-neuvosto? No, eli nämä pitäisi pitäisi avata kunnollinen keskustelu siitä, miten tulevaisu, Euroopan tulevaisuuden politiikkoja ryhdytään rahoittamaan. Eli huomenna aamulla 8.30-10 puheenjohtajakokous käsittelee tätä ongelmaa esittelijöiden kanssa. Me me teemme selkoa meidän työstämme, missä vaiheessa olemme, mitä tarkistuksia me esittää täysistunnolle vuoden 2011 budjetista, ainoastaan vain 2011 budjetista toistaiseksi. Ja sitten katsotaan tietysti, mitkä ovat linjaukset ehdotukset ja ohjeet, joita kokous sitten kirjaa. Tämän jälkeen, no anteeksi, eli 9.10 aiottu budjettivaliokunnan normaali kokous siirtyy tuonnemmaksi. Eli budjettivaliokunta jatkaa huomenna vasta kello 10. Me tarvitsemme kokonaisen tunnin, jotta voimme tehdä selkoa budjettivaliokunnalle suljetuin ovin siitä, mitä puheenjohtajakokouksessa oli keskusteltu. Eli toivottavasti budjettivaliokunnan kaikki jäsenet ovat paikalla, mutta ainoastaan budjettivaliokunnan jäsenet suljetuin ovin. Ja mitä tulee sitten muiden toimielinten edustajiin, kaikkiin asianosaisiin, katsojiin, kuunlejoihin, niin me ala, avaamme tämän budjettivaliokunnan kokouksen virallisesti vasta kello 11. Eli kello 11 jatkamme työskentelyä normaalin esityslistan mukaisesti, jonka me olemme vastikään hyväksyneet, ja mahdollisesti sitten viimeiset äänestykset, jos emme pysty äänestämään kaikista tänä iltapäivänä. Eli tässä näin ehdotan meidän työjärjestelyjämme. Mutta pitäkää mielessänne, että loppuviikkoa ajatellen meillä on uusi kokous torstaina iltapäivällä. Pre la mini Mini-täysistunnon jälkeen perinteinen torstai-iltapäivän kokous, joka on kokous, jonka aikana voimme äänestää päätöslauselmaluonnoksesta, joka sitten viedään täysistuntoon, kuin myös vuoden 2011 budjettiin menevät tarkistukset. Ja silloin voidaan selittää muille toimielimille, julkiselle sanalle, niistä perusteluista meidän äänestyksille. Määräajat tarkistuksille on, tai päätöslauselman luonnokseen, on mennyt umpeen tänään kello 12 mutta ainahan on mahdollisuus esittelijän tehdä kompromissitarkistuksia mukaan lukien mahdollisesti, jos halutaan pitää mielessä ottaa huomioon se, mitä huomenna nousee esille tässä puheenjohtajakokouksessa ja mitä budjettivaliokunta siis budjettivaliokunnan täytyy ottaa mahdollisesti myös huomioon, mitä tästä huomisaamun kokouksesta sukeutuu. Tässä nyt vähän muuteltu viikon ohjelma. Onko tästä kommentteja ja kysymyksiä? Siltä ei näytä. Kiitos paljon. Eli sitten voimme siirtyä suoraan kohtaan neljä meidän tästä alkuperäisestä esityslistasta, jossa puhutaan viime vuoden 2011 budjetista viimeiset äänestykset, joita täytyy vielä käydä läpi. Annan esittelijälle nyt puheenvuoron. Hän voi kertoa, minkälainen menu meillä on tarjolla. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Viime viikolla äänestimme, mutta joitakin kysymyksiä jäi vielä avoimiksi, kuten puheenjohtaja aivan oikein totesi. Nämä loput asiat täytyy nyt vielä hoitaa kuntoon. Kyse on joistakin seikoista, joiden suhteen haluttiin vielä lisää selvityksiä ennen lopullista äänestystä. Teille on jaettu asiakirja, että keskustelun pohjaksi ensinnäkin neljä rapa, toinen osa, tällä otsikolla kulkeva asiakirja – Tuossa asiakirjassa mainitaan ne budjettikohdat, joista tänään täytyy vielä äänestää. Kenties voin aivan lyhyesti käydä lävitse kunkin näistä budjettikohdista, joista tiedätte, missä mennään. Ensinnäkin, mikä siirtyy sivulle kaksi, siellä on otsakin neljä. Viime viikolla teimme poliittisen sopimuksen joka oli erittäin vaikea saada aikaan. kyseli leikkauksista otsakkeeseen neljä. Valitettavasti kävi niin, että sopimus syntyi kovin myöhäisessä vaiheessa, joten siksi ei ollut valmista taulukkoa äänestyksen yhteydessä olemassa. Tähän liittyy viisi purtikohtaa, jotka jäivät vielä ylitse viime viikon äänestyksestä. Nämä täytyy tänään ottaa äänestykseen mukaan. Ehdottaisin, että äänestämme näistä yhtenä ryhmänä. Tämä oli ensimmäinen, tämä oli ensimmäinen ilmoitusasia. Toinen kysymys, joka täytyy tänään ratkaista, on minun tarkistukseni 3003000 Ja kyse on otsakesta 1a, minun tarkistuksen 3000. Tämä liittyy ITERiä koskevaan budjettikohtaan ja siihen tehtävän leikkaukseen. Alun perin oli kyse 45 miljoonan leikkauksesta, mutta sitten viime hetkellä saatiin tehtyä joitakin muutoksia pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, ja siksi kaksi miljoonaa tästä vapautui tätä alaa varten, eli pilottiprojekteja ja muita varten. Sen vuoksi haluaisinkin nyt ehdottaa, että pidämme, pitäydymme ylärajan alapuolelle, eli ITERin suhteen leikataan 47 miljoonaa, koska syntyy tämä kahden miljoonan lisätarve. Sitten sivulla neljä vielä vihon viimeinen tarkistus. Tämä on asia, josta viime viikolla jo puhuttiinkin. En ole aivan varma, että tänään olemme valmiita ja hyväksymään tämän tarkistuksen. Tämän ja seuraavan suhteen haluaisin vielä hieman kommentoida. Kummassakin on kyse ulkosuhdehallinnosta ja sen perustamisesta. AFETA-valiokunta ja siellä asiatyöstävä kollega on ollut mukana yhteistyössä minun kanssani. Ja tässä todetaan, että Rova Ashton, korkea edustaja, tulisi mielellään meidän kuultavaksemme vielä ennen lopullista päätöstä. Vetoamme yhdessä Afetin kollegan kanssa tämän suhteen. Lisäksi asetamme 18 miljoonaa euroa varaukseen. Kokonaissumma, josta on, sinun kyse ulkosuhdehallinnon suhteen, on seikka, johon on tehty suurempi muutos ja pienempi muutos sitten henkilöstön menoihin RELEX-pääosastoon komission puolelle. Tähän liittyvät nämä kaksi viimeistä tarkistusta. Tämän lisäksi toteaisin vielä jotakin seikasta, josta ei voida tänään kyllä vieläkään äänestää, mutta josta täytyy käydä poliittista keskustelua koordinaattorien kesken. Kyse on pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Näistä voisin sanoa ehkä vielä seuraavan seikan. Viime viikolla tarkasteltiin ja hyväksyttiin joitakin kiintiöitä, mutta joistakin selvitysosan tai kommenttiosan maininnoista ei vielä saatu sovittua. Mikäli jotakin projekteja ei hyväksytty tai jotakin hyväksyttiin joidenkin muiden budjettikohtien suhteen, niin toivottavasti koordinaattorit voisivat tänään iltapäivällä vielä päästä sopuun näistä perusteluosista, niin niitä saataisiin sitten kompromissia äänestystä. Tästä kaikki, mitä halusin sanoa puheenjohtaja. Très bien, je vous remercie. Alors... Kiitos paljon. Kiitos paljon. Eli me me voimme edetä varmaan aika sutjakkaasti. Ensimmäinen äänestys kokonaisuudessaan otsakkeesta neljä. Ymmärrän, että oliko tästä poliittinen sopu jo? Ei, Jöran. A question, not on that, but, but on some of the others. Uh, I maybe missed something which Sidonia said because I had to, to, to discuss. Ehkä nyt meni hieman ohi, koska keskustelin tässä kollegani kanssa, eli kaksi varausta ulkosuhdehallinnossa. Niitä koskee uusi sanamuoto. Sanamuoto on muutettu me palaamme tähän vielä äänestyksen yhteydessä. Ne ovat tarkistu, kompromissitarkistuksia, joita on ehdotettu. Esittelijä sanoo sitten oman sanansa siitä ja sitten päätämme. No niin, mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä, jos kaikille sopii, mitä ainakin tulee tähän taulukkoon, öö, otsakkeesta neljä. Se on taulukko, jossa kirjallisesti sanotaan kohta kohdalta poliittisen sovun muodot, johon päästiin viime viikolla. Niistä säästöistä, joihin pitää pyrkiä, joista pitää päättää, e, niin nimenomaan jos puhutaan banaanista yhtäältä. Pour parvenir à financer nos priorités de la catégorie. Eli ne ovat kaikki täällä luettelossa ja kaikki ovat täällä otsakkeessa neljä. Täällä kuitenkin löytyy kaikille. Minä pyydän kuitenkin, että budjettivaliokunta vahvistaisi nämä ja, ja katsottaisi nämä kohdat. Edustaja Portas on pyytänyt puheenvuoroa. Eh, obrigado, Presidente. Era só para fazer uma pergunta à, à relatora. Vain esittää yhden kysymyksen esittelijälle. Tässä mietinnössä, jota me nyt tässä tarkastelemme, eh, minulla, minulla ei sellainen vaikutelma, että tässä mietinnössä on jotain erilaista kuin sitten tässä ehdotuksessa, mitä oli ehdotettu. Minulla siis on pieniä epäilyksiä tämän suhdetteen. Tässä ei esimerkiksi puhuta Afganistanin projektin vähennyksistä, muistaakseni ehdotettiin näiden budjettilinjojen vähennystä. Je vous remercie. Kiitos paljon. Ei muita kysymyksiä. Rouva esittelijä, voitteko vastata edustaja Portasille tästä? Ja kyse myöskin makrotalousavusta. Madame le rapporteur. Rouva esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia. No tietystikin voin vielä muistuttaa mieleen, mitä äänestyksessä kävi. Viime viikolla saimme viime hetkellä aikaan poliittisen sopimuksen ja tämän pohjalta voidaan hyväksyä, tai sen pohjalta hyväksyttiin kohta yhtenä ryhmänä tämän sopimuksen sisältämätä asia. Nämä viisi budjettikohtaa joista nyt on kyse, ovat niitä budjettikohtia, joista ei äänestetty viime viikolla, koska silloin ei ollut vielä riittävää tietoa taulukon muodossa. Taulukko ei ollut vielä valmiina. Sen vuoksi tehtiin viime viikolla päätös äänestää näistä lopuista asioista tänne. Tämä ei millään tavalla muuta viime viikkoisia äänestyksiä. Nämä ovat vain nämä jäljelle jääneet asiat, joista nyt täytyy äänestää. Ja, Hyvä, kiitos paljon. Herra Portas on nyt ihan vakuuttunut. Eli voimmeko nyt ryhtyä äänestämään tästä ja vahvistaa tämän taulukon, jossa puhutaan otsakkeesta neljä. Se on sivulla kaksi tässä meidän äänestysvihossamme. Kuka puoltaa? Kiitos paljon. Kuka on vastaan? Kiitos. Kuka äänestää tyhjää? Kiitos. Onneksi olkoon esittelijämme ja kaikille niille, jotka ovat auttaneet häntä työssään, tässä työssä tämä otsake, kaikista vaikein kohta meille täällä, se on nyt hyväksytty yksimielisesti. Se on todella liikuttavan hienoa. No niin, yritetään pysyä tässä samassa hengessä yksimielisyyden ilmapiirissä. Sitten kohdasta ITER 2802. Momentissa 2802, koska meitä kaikki kuuntelevat, me koko maailma voi periaatteessa meitä kuunnella. Punainen valo ei vaan olen syttynyt tuonne kameraan, minä vähän epäilen, mutta kyllä täällä on muitakin läsnä. Täällä on toimittajia, lehtimiehiä, muiden toimielimien edustajia. Mutta haluan sanoa, että meidän poliittinen tahtommehan ei ole kyseenalaistaa ITER-ohjelmaa. Meidän poliittinen tahtomme on toimia sillä tavoin, että me voisimme rahoittaa meidän painopistealueemme. Me emme ole nyt enää tässä otsakkeessa neljä, vaan yksi A, ja sitä mukaan, kun jokaisen politiikan rahoitustarpeet ilmenevät, niin me toimimme. ITERistä on puhuttu jo useaan otteeseen. Ja voidaan siitä puhua. Siitä on puhuttu budjetissa 2010, 2011, 2012 varmasti tullaan puhumaan vielä. Meillä on tässä liikkumavaraa ja me toivottavasti voimme hyödyntää sitä meidän esittelijämme. Ainakin sen mukaan, miten päätettiin viime viikolla täsmensi, mikä oli tämä summa, jota me tulemme tarvitsemaan tästä budjetti, tässä budjettikohdassa, jotta voimme rahoittaa muita painopistealueita. Tässä paperissa, joka on meidän asiakirjassamme, tämä summa on 45 miljoonaa, mutta esittelijämme on sanonut, että hän tarvitsee kaksi lisämiljoonaa, eli nämä 47 miljoonaa, 47, eli onko se näin oikein, rouva esittelijä? 47 miljoonaa tällä me olemme vielä tämän katon alapuolella, eli meillä on positiivinen liikkumavara. Olemme siis ihan toimineet kunnollisesti ja hyveellisesti. Tämä on 47 miljoonaa. Kuka puoltaa tätä hyveellistä ehdotusta? Kiitos paljon. Kuka vastustaa? Kiitos. Tyhjää. Yksi. Anteeksi, kaksi, korjaa puheenjohtaja. Näin ollen tämä budjettikohta on hyväksytty. Noin. Sitten Helga, annan sinulle puheenvuoron. Mm, maybe I want... Kiitos puheenjohtaja. Ehkä olen vähän myöhässä tai ette nähnyt, että täällä heilutin kättäni. Minä äänestin puolesta, mutta se ei tarkoita sitä, että, että olemme täysin tyytyväisiä tähän ratkaisuun. En halua äänestää kuitenkaan vastaan, mutta olen kuitenkin aika lailla eri mieltä muiden poliittisten ryhmien kanssa ja minusta meidän ei pitäisi tällä tätä projektia rahoittaa. Ja halusin, että kaikki tietävät minun kantani. Kiitos. Kiitos Helga. Kuten te olette jo sanonut, me kirjaamme vielä uudestaan teidän ryhmällemme, ryhmällenne tämä 45 miljoonaa ei ole missään nimessä maksimi, se on ehkä minimi. Minimis summa. No niin, niin kyllä, minä näin sen ymmärsin. Laslo Jurjan, ole hyvä. Eh, I just want to add that... Haluaisin vain lisätä, että minun nähdäkseni tässä ei ole yhtään ryhmää paikalla, joka olisi tyytyväinen siihen, mitä täällä tehdään, mutta se nyt vain on elämää. Aina täytyy tehdä kompromisseja ja osoittaa joustavuutta. Olisin vaan todeta, että minä en ainakaan ole ollenkaan tyytyväinen monenkaan ratkaisuun, mutta silti minä tuin tätä kokonaisvaltaista päätöstä. Donc, tu... Hyvä. Eli kaikki ovat nyt selittäneet, sanoneet sanottavansa ITERistä. Ei muita äänestysselityksiä. No, hyvä. Selvä. No niin. Sitten voimme siirtyä kahteen tarkistukseen. Donc, euh, qui porte le nom de... Jossa puhutaan joint amendment number one and number two. Jossa puhutaan ulkosuhdehallinnosta tässä ihan ohi Tässä on kyse kahdesta tarkistuksesta, jotka on lisätty tähän oikaisukirjelmään, joka lähetettiin komissiolle, jossa puhutaan rahoitu ulkosuhdehallinnon toiminnan mekanismien rahoittamisesta. Nämä ovat ne ainoat. Eli siitä, jos me lähdemme siitä periaatteesta hyväksymme tämän tyyppisiä tarkistuksia, niin ainoastaan silloin nämä ihan implisiittisesti tarkoittavat, että meille meille lähetetään tämä oikaisukirjelmä, eikä meillä ole mitään muita tarkistuksia lisättävänä. Minä haluan täsmentää tämän kohdan, mutta jos, jos me emme ole tehneet mitään tarkistuksia, niin silloin me voisimme jättää avaimeksi sen, onko meille lähetetty mitään postia vai ei. Eli me olemme tehneet tarkistukset ja me olemme saaneet postia ja me käsittelemme näitä tarkistuksia ja mahdollisesti sitten äänestämme niistä. Me olemme puhuneet jo viime viikolla tästä ongelmasta, miten jätetään kaksi budjettikohtaa varauksemme Tässä on kyse ulkosuhdehallinnosta. Me olemme puhuneet tästä koordinaattoreiden kanssa, me olemme puhuneet tästä että budjettivaliokunnassa meillä on ollut useita yhteydenottoja, monenkeskisiä ja kahdenkeskisiä. Ja tämä aihe on, on synnyttänyt paljon tunnekuohuja kahdessa muussa asianomaisissa toimielimessä, neuvostossa ja komissiossa, Korkean tas, korkealla tasolla siellä. Minä yritän tämän budjettivaliokunnan puheenjohtajana toimia sillä tavalla, että voisin helpottaa ratkaisun löytämistä, miten me voisimme muotoilla sen hyvän muotoilun ja siten, että ulkoasianvaliokunnan kollegat, jotka ovat jo usean otteeseen sanoneet meille, ovat lähettäneet kirjelmänkin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajalle, koska he ovat ilmaisseet, että he ovat ihan aiheessaan huolissaan siitä, mikä on komission legitimiteetti ja korkean edustajan legitimiteetti tässä vastuukysymyksissä, mikä, mikä mainitaan EUn perussopimuksissa. Myös ajatellen niitä sitoumuksia, mihin on ryhdytty, kun on puhuttu Madridissa eh, heinäkuussa neljän, neljän toimielimen kesken neljän, anteeksi, neljän tekijän kesken. oli parlamentti, neuvosto, komissio ja korkea edustaja, jossa puhuttiin toimintamuodoista, miten nämä kaikki uudet uudessa tilanteessa olevat elimet, uudet ja vanhat toimielimet ryhtyvät toimimaan. Eli minä olen, näin ollen ehdotan pienen pientä muutosta tähän kahteen tarkistukseen, miten ne muotoillaan. Ja niiden henki olisi seuraavanlainen siten, miten ne on laadittu alun perin. Nämä tarkistukset antavat sellaisen vaikutelman, että parlamentti antaisi itselleen veto-oikeuden joistakin henkilöstösiirroista tai nimityksistä, henkilöstönimityksistä. Tätähän on kyseenalaistettu voimakkaasti muissa toimielimissä. Minä ehdotankin vähän miedompaa tekstimuotoilua, jossa sanottaisiin tai puhuttaisiin siitä, kuinka on välttämätöntä, että muut asianosaiset toimielimet, komissio ja korkea edustaja antaisivat tietoa ennen kuin tehdään päätöksiä henkilöstösiirroista, antaisivat tietoa, etukäteistietoa parlamentille. Ja vasta sen jälkeen, kun tämä etukäteistieto on saatu parlamentissa, niin tämä varauma voitaisiin ottaa pois. Eli silloinhan parlamentti on vapaa toimimaan otetaanko se pois vai ei. Se riippuu siitä, miten tämä informaatio tulee. Tässä on kyse siitä, miten tämä muotoillaan, miten se ilmenee. Minä ehdotan teille tätä muotoilua, joka on vähän kohteliaampi. Minusta vaikuttaa, minusta tuntuu, että ainakin jos ajattelemme näiden neljän tahon välistä sopimusta ja kunkin vastuualueita, niin kyllä se minusta silloin on vähän kohtuullisempi ja noudattaa paremmin tätä nelijakoa. Jöran on pyytänyt puheenvuoroa think everybody uh, respects the effort. Kaikki varmasti arvostavat toimia, löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Minulla on kuitenkin vielä ongelma tämän sanamuodon kanssa. Saimme aikaisemmin tänään kirjeen kolmelta ulkoasiainvaliokunnan jäseneltä, jotka olivat tästä asiasta neuvotelleet. ensimmäisessä varaamassa, joka koskee konsultaatiota, on muutettu sanamuotoa. Consulting-sanahan liittyy tällaiseen, ei, ei viittaa varsinaisesti vuoropuheluun. To be consulted voisi olla hyvä ratkaisu. Olisiko meillä enemmän aikaa vielä tutkia tätä asiaa ja keskustella siitä koordinaattoreiden kokouksessa illemmalla? Tämä on kuitenkin erittäin arkaluonteinen asia ja haluaisimme nyt hieman pidempään tarkastella, jos se vain on mahdollista. Si, uh, Jos tämä koordinaattoreille sopii, jos he haluavat vähän lisämiettimisaikaa, Minun huolenaani on vain ainoastaan se, että voimme päästä sopuun, jonka kaikki voivat hyväksyä. Emmehän me ole täällä, meillä mikään kiire paina päälle. Jos te olette sitä mieltä, että parin tunnin konsultointi tai kuuleminen tai neuvottelu tai pohtiminen on aiheellista, niin, niin se voi olla hyödyllistä ja se voi helpottaa lopullista kompromissia. Minä totta kai olen samaa mieltä, minulle se sopii. No, selvä. Eli lykkäämme, siirrämme tuonnemmaksi äänestystä näistä kahdesta tarkistuksesta. Niistä äänestetään huomenna aamulla ja puhumme niistä mahdollisesti uudestaan vielä koordinaattoreiden kokouksessa. Herra Hartung, Hartung oletteko halunneet puheenvuoron? I will, uh, remark... Jos tämän kerran lykätty, niin esitän huomioon sitten vasta huomenna. Donc, ça nous permet... No niin, voimme siis edetä taas vähän vauhdikkaammin. Sen jälkeen on tarkistus 2, 62, jonka Helga Trypel on esittänyt parlamentista. Helga, ole hyvä. That's an amendment I tabled. Tämä on tarkistus, jonka tein byroon nimessä. Tämä on tekninen mukautus, joka liittyy henkilöstön ylennyksiin, eikä tähän liity mitään sen suurempaa ongelmaa. Hyvä, onko kysymyksiä Helgalle tästä tarkistuksesta? Ei näytä siltä. Eli äänestämme siitä. Kuka puoltaa? Kiitos. Kuka on vastaan? Kiitos. Tyhjää? Ei tyhjää? Hyväksytty. Hyvä. No niin. Sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Me olemme äänestätte, jos muistatte hyvin, viime viikolla näistä luvuista. Me, nous avons maintenant un certain nombre de... Mutta meillä on nyt vähän kommentteja, jotka ovat tärkeitä. Certain cas, euh, nous... Joissakin tapauksissa me mehän liitimme pilottihankkeita yhteen, eli se tarkoittanee sitä edellyttää sitä, että kommenteissa täsmennetään hyvin näiden fuusiohankkeiden rahoitusta mutta pilottihankkeisiin tuli myös kommentteja budjettikohdista, joista olemme äänestäneet aiemmin. Eli me kyllä, meillä nyt pitäisi olla silmiemme edessä tämä kirjattu malli. Meillä ei sitä vielä ole. Minä sanon tässä esittelijä, että tämä kirjattua, muotoitua ei ole vielä kirjallisena meidän esillä. Olisiko mahdollista saada sitä huomisiltapäivään mennessä? siis mahdollisimman monta budjettikohtaa yhtenä ryhmänä ja sitten muutama kohta erilleen. Minä ainakin näin haluaisin sen nähdyksi. Miten te rouva-esittelijä näette tämän? Kiitoksia puheenjohtaja. Joistakin seikoista emme voi äänestää, koska on osoittautunut, että nämä selvitysosat tai perustelut ovat poliittisesti hieman kiperiä. Sen vuoksi koordinaattoreiden kokouksessa meidän pitäisi tätä asiaa vielä puida niin, että huomenna äänestysten yhteydessä rivit eivät hajoaisi, vaan voisimme äänestää yhtenä ryhmänä. Très bien. Alors, nous... No hyvä. Meillä on, saamme nämä taulukot sitten ennen tämän kokouksen loppua, niinkö? Me tarvitsemme niitä. Kyllä meidän pitää lystyä lukemaan niitä. Jos on ongelmia, niin me voisimme puhua niistä sitten ainakin koordinaattoreiden kokoussa viimeistään tänä iltapäivänä. Eli toinen äänestys jo lykätty huomiselle. Kiitos. Eli ehkä nyt olemme sitten... No, no, se... Anteeksi, huomenna myös käsittelemme kohdan tarkistusehdotuksen, jossa puhuttiin budjettikohdan perustamisesta, jossa puhuttiin rahoitustransaktioiden valmisteluista. Minusta tämä kuuluu niihin budjettikohta ajatuksiin, jotka voisivat olla mielenkiintoisia, jos me puhumme vuoden 2011 budjetista. Eli pitäisi keskustella siitä mahdollisesti muiden tarkistusten tai muiden aloitteiden yhteydessä, jotta voimme todella kytkeä yhteen nämä asiat. Kiitos. Uh, Aivan lyhyesti vain. Voin hoitaa tämän kyllä huomennakin. Uskon, että on tärkeää keskustella tästä sen valossa, mitä puheenjohtajakokous huomenna päättää. Mikäli puheenjohtajakokous haluaa budjettimenettelyn 2019 liittää keskustelun tästä rahoituskehyksestä, omista varoista ja niin poispäin, ja myöskin tästä transakti, transaktioverosta, maksutapahtumaverosta, verosta, niin silloin täytyy ottaa huomioon se, mitä puheenjohtajakokous ensin päättää, ja sitten vasta katsotaan, mitä me teemme. Je crois qu'effectivement c'est sage. Du point de vue, je crois que c'est sage on ihan viisasta, jos ajatellaan työskentelymenetelmiä. Tämä on tärkeä tarkistus, mutta se on kuitenkin erilainen siitä, miten perinteisesti äänestämme budjetista. Eli me tässä vähän menemme ulos normaalista raameista. Eli siis kohta neljä on käsitelty loppuun. Eikö? Ei vielä, ei vielä. Jöranilla on vielä jotain sanottavaa. Anteeksi, meillä oli varauma poliisiopistosta, sitä ei ole vielä käsitelty. Minusta meillä oli, mutta ehkä, ehkä olenkin väärässä. Luulin, että meidän piti vielä keskustella sanamuodosta, mutta ehkä olenkin väärässä. Madame le rapporteur. Rouva esittelijä, olkaa hyvä. Rzeczy samej nie głosowaliśmy tych. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tähän itse asiaan tulee, sen sisältöön, emme ole vielä tästä perusteluosasta äänestäneet, siksi ehdottaisin, että asiasta vastaava esittelijä vielä sanoisi, mitä mieltä hän on asiasta. Rouva esitteli, olkaa hyvä. Ähm, no nyt kun kerran sain puheenvuoron, niin mielelläni. Toden totta, asiasta ei ole vielä päätetty. Kaiken kaikkiaan totesimme, että yhdessä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa haluamme tehdä läheistä yhteistyötä. Sen vuoksi me asetimme tämän rahan varaukseen talousarvion 2011, mutta viime viikolla sitten tehtiin teknisiä mukautuksia ja pohdimme sanamuotoa, sanamuotoa tämän varauksen vapauttamisen ehtojen osalta. Katsoin, että tämä oli täsmällisempi sanamuoto kuin tämä yleinen tyytymättömyyden ilmaus, joka meillä aiemmin oli. Tämä uusi sanamuoto oli täsmällisempi ja parempi. Sen vuoksi annoin tämän sihteeristön tietoon tämän sanamuodon katsoin, että sitä kautta se saattaisi mukaan. En minä tiedä, täytyykö tästä nyt konkreettisesti äänestää tismalleen tästä sananvalinnasta. En tiedä, koska minun mielestäni tämä asia on tällä jo hoidettu. Ja olin oikeastaan päästänikin jo pyyhkinyt sen pois. Kiitos Jutta. Minä ehdotan, että olemme varmoja, että teksti jaetaan, että sitä kierrätetään. Jos on ongelma, niin sitten tutkitaan sitä tänä iltana koordinaattoreiden kanssa ja puhutaan siitä uudestaan huomenna. Ymmärrän hyvin, että jos että poliittisesti ollaan ihan yhtä mieltä, mutta pitää vain se laatia se hyvin, että muut koordinaattorit ovat samaa mieltä tästä tekstimuotoilun kanssa, mutta ei siitä tarvitse periaatteessa mitään lisääänestystä. No niin, sitten voimme siirtyä kohtaan viisi esityslistalta. Mehän olimme ajatelleet, että jos esittelijä on valmis, niin me voisimme käydä keskustelun kohdasta viisi. Ne ovat uusia asiakirjoja Euroopan globalisaation rahastosta. Barbara, ole hyvä. Presidente, io volevo Kyllä, puheenjohtaja. Halusin ehdottaa kollegoille sitä, että voisin esitellä tämän yhden tilanteen, joka koskee Irlantia huomenna, samalla kun käyn läpi nämä muut neljä hakemusta globaalirahaston varojen käyttöönotosta. Olisi hyvä käsitellä nämä viisi tapausta yhdessä, sillä tämä Irlannin tapaus, siitä äänestetään kuitenkin vasta 26. lokakuuta – Huomenna esitän neljä, esittelen neljä muuta tapausta, joista äänestetään huomenna. Jos olette samaa mieltä, niin voisimme toimia niin. Totta kai, minä uskon, että kaikki ovat samaa mieltä. Voisitteko alkaa kertoa meille siitä tänään, jotta voisimme huomenna sitten vähän kiihdyttää äänestystä. Jos olette valmis tänään, niin meillä olisi aikaa käydä keskustelua tänään ja huomenna, huomenna meillä on vähemmän aikaa ja meillä on enemmän äänestystä pöydällä huomenna, jos sopii näin, Barbara. Grazie, presidente. Ehm, ehm, kiitos, puheenjohtaja. Meillä on viisi hakemusta Euroopan äh, globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Ensimmäisestä äänestetään 26. lokakuuta ja se koskee 850 irtisanomista SR Technics Irelandissa. Se toimii kuljetus- ja ilmailualalla. Ja hakemuksen arvo olisi 7 miljoonaa 450 000 euroa. Tämä teksti on yhdistetty tarkistuksiin, joista keskusteltiin viime viikolla. Ja komissio voi nyt siis lisätä uusia liikkumavaroja budjettikohtaan, joita ei siinä ollut alusta, alusta alkaen, ja nämä koskisivat PK-yrityksiä. Tämä on se muutos, jonka minä olen tehnyt viime viikolla tehtyyn tekstiin. Se on ainoa uusi asia tässä. Sitten Toinen hakemus koskee 1429 irtisanomista Espanjassa, Kataloniassa autoalalla toimivassa yrityksessä hakemuksessa haetaan 2 750 000 euroa. Kolmas tapaus koskee 512 irtisanomista hollantilaisessa yrityksessä NXP Semiconductors. Siinä haetaan miljoonaa 800 000 euroa noin. Sitten äh, seuraava neljäs hakemus tulee Tanskasta. Ja siinä äh, tuetaan 900, äh, tukea 951 työntekijälle 23 yrityksessä. Kaikki työskentelevät koneteollisuudessa – haettava summa oli noin 7 äh, miljoonaa 925 000 euroa. Ja sitten on äh, portugalilaisessa Quimonda-yrityksessä, siellä on irtisannettu 519 työntekijää. Ja haettava summa on 2 miljoonaa 450 000 euroa. Näistä olemme jo keskustelleet ja äänestäneet viime viikolla. Nämä summat ovat siis aivan samat. Ensimmäisen esitteli jäsen Al- Alvar ja se toisen esittelivät sosialistit, jos en nyt aivan väärin muista. Kolmas oli myös Ablantin ja Alvaron esittelemä. Niistä on keskusteltu viime viikolla, kuten jo sain, sanoin aikaisemmin. Kiitos. Très bien, je vous remercie. Kiitos paljon. Onko kysymyksiä, kommentteja näistä kohdista? Edustaja Haglund ja sen jälkeen edustaja Portas. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin meidän esittelijämme. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja antaa meille hyvän mielikuvan siitä, missä mennään. Kuten te tiedätte, jotkut meistä liberaaliryhmässä eivät oikeastaan pidä koko globalisaation rahastosta välineenä. tänne mikään salaisuus. Asiakon on meitä huolestunut ehkä enemmän kuin mikään muu, jonka suhteen toivottavasti saamme kompromissin aikaan joidenkin toidenkin, muidenkin kollegoiden kanssa ja esittelinkin kanssa. Oli kysymys, jonka esittelijäkin esitti. Tässä on huolestuttava suuntaus sen suhteen, mistä rahat otetaan. Ja nämä määrärahan siirrot, joista on kyse, niistä haluaisin ehkä mainita esimerkiksi yrittäjyyttä edistävästä ohjelmasta, ympäristöohjelmasta ja pk-yritysten tukemisesta ja innovaatiopolitiikasta leikataan. Ja tämä minua kovasti huolestuttaa, koska keväällä me kaikki keskustelimme 2020 strategiasta ja olimme kaikki samaa mieltä painopistealueista. Nyt voidaan havaita, että koska raha ei ole kunnolla käytetty hyväksi, Komissio ehdottaa, että näistä budjettikohdista leikataan. Tässä on kyse siitä enemmän kuin itse tästä globalisaatiorahastovälineistä. Meillä on erittäin tärkeitä budjettikohtia, joista yhteistuumin on sovittu, jotka ovat painopistealueet ja yhtäkkiä niissä onkin ylimääräistä rahaa. Ja kaikki tiedämme, että rahan tarve on valtava, joten jossakin nyt kyllä mättää. Mekanismi jotenkin ei toimi, mikäli raha jää käyttämättä. Meitä kiinnostaisi kovasti kuulla komissiolta, Onko, ovatko nämä ainoita paikkoja, joissa rahaa on jäänyt käyttämättä, ja mikäli on, niin olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta, miksi tätä rahaa ei ole käytetty asianmukaisella tavalla, ja sen sijaan tämä voidaan käyttää globalisaatiorahastoon. Tämä suuntaus ei saa kyllä jatkua, mikäli halutaan saada aikaan tällä toisella kentällä tämän tuloksia aikaan, joten puheenjohtaja itse sisältöpuolen suhteen. Meillä ei ole mitään ongelmaa Rova Materan mietintöjen suhteen, mutta poliittisesti Tämä liittyy tähän toiseen kysymykseen, kaikki näihin määrärahasiirtoihin, joita tehtiin viime viikollakin, ja kaikki nämä rahat, joita viime aikoina on siirretty, on siirretty juuri tämän tyyppisistä tärkeistä toimista, ja tämä minua kovasti liberaaliryhmänkin nimissä huolestuttaa. Me kyllä hyväksymme sen tavan, jolla esittelijä asia on hoitanut, ei siinä mitään. Tässä oli oikeastaan avoin kysymys komission suuntaan. Miksi näin on? Miksi näin on hoidettu tätä globalisaatiorahaston rahoituspuolta. Kiitos, hyvä kollega. Kiitän. Tämä on aivan loistava kommentti. Todella loistava, hyvä kommentti. Sillä ei todella itse asiassa nämä asianosaiset kohdat ovat meidän mielestämme ensiarvoisen tärkeitä. Me olemme juuri äänestäneet tarkistuksista korottaaksemme niitä ensi vuonna. Ja toivon todeta, että tänä vuonna ei olisi käytetty kaikkia rahoja. Eli kyllä tässä nyt on tämmöinen periaatteellinen ongelma. Pitähän joku päivä päästä siihen tilanteeseen, että jos me haluamme säilyttää tämän rahaston, niin kyllä meidän pitää pystyä käyttämään säännöllisesti tätä rahastoa, hyödyntää siellä olevia varoja säännöllisesti. Ja sillä aikaa tätä rahastoa rahoitetaan niillä säästöillä, jota jotka sukeutuvat joistakin budjettikohdista, joita ei ole käytetty kokonaan. Sieltä ei ole vapautettua kaikkia budjettikohdan varoja. Kaikista usein käytetty budjettikohta on tämä sosiaalirahasto. Ja se tuntuu vähän oudolta ja vähän ristiriitaiselta. Työllisyysvaliokunta on ollut aika otettu, mutta nyt huono, pyydetään, että halutaan jotakin innovaatiota rahastoa tulevaisuuden tulevaisuudessa asioiden korjaamiseksi. Mutta pystääkö komissio vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin tai kommentteihin? Mutta se oli erittäin hyvä, että tämä asia otettiin esille. Nyt edustaja Portas, joka on asiantuntija näissä kysymyksissä. Discussão é, é recorrente. Ela começou de facto com o Fundo Social Europeu e agora está-se a passar para outras rubricas. Eh, nyt siis siirrymme eri otsakkeisiin, niin meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että tämä keskustelu nyt jatkuu, mutta siihen on olemassa kaksi vastausta. Joko annamme varoja, paljon varoja tiettyihin otsakkeisiin ja sitten toiminta ei välttämättä ole tehokasta. Nyt esiin tullut ongelma ei ole vielä ratkaistu yhdellä tietyllä välineellä on oltava varat, jotta se voi toimia. Olen samaa mieltä jäsen Haaklundin kanssa siitä, että ongelma pitää ratkaista. Toinen kommentti. Minulla ei ole mitään sanottavaa näistä viidestä tapauksesta. Tunnen hyvin portugalilaisen tapauksen tällä viikolla. Minä tapasinkin eh, useita Kemonda tehtaan irtisanottuja työntekijöitä. 840 työntekijän tukiohjelma on myöhässä. Tämä ei kuitenkaan ole meidän suora vastuualueemme, vaan se on koko tämän järjestelmän vastuu, vastuulla, että rahasto toimii. No viimeinen kommentti. Se, miksi en osallistunut talousarvioäänestykseen viime viikolla, johtuu siitä, että olin kokouksessa, jossa olivat mukana kaikki edustajat jotka osallistuvat tähän globalisaation rahastoon. Tämä kokous pidettiin Portugalissa, koska olen esittelijä ja, ja huolehdin näistä rahastoasioista, niin minusta oli tärkeää olla mukana ja, ja nähdä ja kuulla, kuinka eri maat suhtautuvat rahastoon. Komissio esitteli rahaston tulevaisuudestaan tekemän tutkimuksen jäsenvaltioille. Joskus kun meillä on, joskus kun olemme sitten tämän talousarvion käsitelleet, niin voisimme ehkä tarttua tähän asiaan. Se olisi mielenkiintoista. Ja voisimme myöskin arvioida, kuinka ohjelma voisi sitten muuttaa. Kiitos. Ki- kiitos paljon, hyvä kollega. Se oli hyvä ehdotus. Sitten jos puhumme viime viikon äänestyksistä, te ette valitettavasti ollut täällä, mutta pyrimme ottamaan sen huomioon mahdollisuuksien mukaan. Teidän poliittisen ryhmänne toiveet, koska voin huomata, että esittelijä, kun hän luetteloi näitä pilottihankkeita, niin hän kyllä säilytti siellä kaksi pilottihanketta, jotka tulivat GUE-ryhmältä. Se kyllä synnytti aika paljon kateutta. Ihan, ihan niin. Kyllä me onnistuimme äänestämään näistä luvuista. Nyt käännyn tässä Euroopan komission puoleen. Meillä on pääjohtaja paikalla. Haluaako komissio reagoida heti edustaja Haglundin tekemään käsimykseen ja te luonnollisesti kommentoida jotakin muuta? Kiitos paljon puheenjohtaja. Vastaus löytyy asiakirjoista, jotka on jaettu tälle valiokunnalle. Minulla on täällä muutama mistä mukana asiakirjoissa puhutaan DEC 13 2010 siirroista, jossa puhutaan siirroista Euroopan globalisaatiorahastolle. Tässä asiakirjassa sanotaan sivulla neljä se syy, minkä takia me käytämme budjettikohtaa 04 010405. Syy on ihan yksinkertainen. Tämä on kohta, josta annetaan rahaa muille tileille, joiden tarkoituksena on tukea Euroopan investointirahaston toimintaa. Tosiasia on se, että tämän talouskriisin myötä tämän rahaston toiminta on ollut vähän vähäisempää kuin mitä oli ennakoitu. Ja ja sieltä on vähemmän sitten jouduttu ottamaan varoja. Eli meillä on maksumääräyksiä. Meillä on ma- siellä, eli meillä on mahdollisuus hyödyntää ilman, että olemme mitenkään vahingoittaneet niitä toimintoja, joita rahoitetaan tästä budjettikohdasta, mutta jotka ovat joutuneet talouskriisin ja heikentyneen toiminnan seurausvaikutuksen uhriksi. Toinen asia on tämä keskustelu, joka on otettu esille, jota on keskustelu, jota on käyty tässä talossa, jota tulee jatkaa, eli mikä on Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus. Minä olen kirjannut ylös kaikki kuulut ehdotukset ja kommentit. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja. No niin. Mitä sitten tulee Barbara haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Eh, kyllä puheenjohtaja, halusin ottaa puheenvuoron, koska halusin kommentoida Portasin kommenttia. Eli tämä keskustelu siis tosissaan kyllä jatkuu aina, mutta minä henkilökohtaisesti, kun olen nyt vastuussa tästä asiassa omassa ryhmässäni, niin olen sitä mieltä, että että tämän rahaston tulevaisuutta käsitellään seuraavien rahoituskehysten yhteydessä. Mutta kyse nyt on siitä, että käsitelläänkö nyt tätä asiaa tässä budjettikohdassa vai siirretäänkö se eri kohtaan. Meidän on oltava selkeämpiä, haluammeko keskustella asiasta talousarvion kohdalla – vai kuten Sure-valiokunnassa olemme keskustelleet, pitäisikö meidän ennemminkin äh, keskustella tästä eri yhteydessä. Tässä nyt on kyse aivan kun olisi liian pieni peitto. Jos sitä vedetään ylöspäin, niin jalat ovat sitten peiton ulkopuolella. Eli tässä nyt ei rahat riitä joka paikkaan. Kyse nyt on siitä, että siirretäänkö tämä keskustelu johonkin valiokuntaan, joka, joka sitten käsittelee tämän rahaston tulevaisuutta, vai käsittelemmekö me täällä tätä asiaa? Eli käsitelläänkö sitä budjettivaliokunnassa vai, vai suurevaliokunnassa? Oui, je vous Kiitos paljon. On ihan selvää, että jos, jos haluamme kestävän ratkaisun. Meidän pitäisi saada se sure, sure-valiokunnasta. Mutta meidän pitää tietysti sitten sopeuttaa tämä koko kokonaisuus tulevaisuutta ajatellen, eli asiakirjakokonaisuus ja käytettävissä olevat varat ja rahat. Sitä mukaan, kun kriisistä päästään pois, niin tietysti asiakirjojen määrä vähenee. Eli suuren valiokunta voi sitten ryhtyä tekemään työtä ja ajatella monivuotista rahoituskehystä vähän painavammin. Mutta jos valitettavasti asiakirjojen määrä vain kasvaa, ja rahoituslähteet ehtyvät, koska me äänestämme, äänestämme yhä, enemmän, yhä enemmän tiukemmista budjeteista, niin silloin meidän pitäisi sopeuttaa tämä koko mekanismi. Herra Haglund on pyytänyt uudestaan puheenvuoroa ja minulle on sanottu, minä en ole nähnyt eh, kyllä edustaja Dardenia, eh, anteeksi jos, jos en ole kääntänyt päätäni niin ihan tuonne ääri vasemmalle, minulla ei ole tapana tehdä sitä, mutta jut Ruttakin on tässä vielä vähän, vielä vasemmalla, mutta ensiksi edustaja Haaglund. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on onnea istua täällä keskivaiheilla, niin saan useammin puheenvuoroja. Mutta ensinnäkin kiitos pääjohtajalle hänen antamastaan vastauksesta. Hän pystyi hieman valaisemaan jo tätä budjettikohta kysymystä niiden budjettikohtien suhteen, joista rahaa siirretään pois. Mikä tarkastetaan tilannetta pari viikkoa taaksepäin, niin kaikki on rahoitettu tietystä budjettikohdasta. Minut ei ollut kaikki asiakirja mukana, niin jätin sen työhuoneeseeni, mutta mikäli pääjohtaja tarkastelee kaikkia niitä budjettikohtia, joista on rahoitettu, ne ovat kaikki samoilla sektoreilla nämä budjettikohdat. Meitä kovasti kiinnostaisi mistä tämä johtuu. Miksi tuossa osassa budjettia näiden tärkeiden asioiden rahoituksessa on niin paljon ylimääräistä rahaa. Ehkä tämä on olemassa hyväkin syy siihen, miksi näissä kaikissa puolikohdista on ylimääräistä rahaa, mutta toivottavasti komissio voisi tutkia asiaa hieman tarkemmin. Esimerkiksi yksityinen riskipääoma kovasti laski viime vuonna. Minua kovasti hämmästytti sitten se, että tuo budjettikohta jäi käyttämättä. Pitäisi varmistaa, että tässä varanhoitoasetuksessa ei ole jotain ongelmaa, joka mahdollistaa sen, että rahaa ei käytetä, vaikka sitä tarvitaan. Talousasioiden valiokunnassa asia on niin ikään tutkittu ja on havaittu, että rahan tarve tuolla sektorilla olisi valtava, joten nyt rakenteessa täytyy olla jotain vikaa, mikäli rahaa ei käytetä. Ja toivoisin, että komissio todellakin analysoisi tilannetta ja tutkisi, miksi rahaa käyttämättä. En ole kovin vakuuttunut näin, nyt näiden selitysten jälkeenkään vaikka hyväksynkin tämän päiväisen ehdotuksen, toivoisin, että komissio puhtisi asiaa ja niin kuin esittelijä selkeästi totesi ja ehdotti, niin valiokunta voisi niin ikään tutkia tätä asiaa. Komissio toivottavasti hoitaa asian kuntoon ensi vuoteen mennessä, koska ensi vuonna, kuten puheenjohtaja Lamassur totesi, haluamme enemmän rahaa tähän budjettikohtaan, mutta ei rahaa sen kannata laittaa enempää, ellei rahaa sitten todellakin käytetä. Ja sitten se raha siirretään taas tähän globalisaatiorahastoon. Silloin pitäisi leikata pikemminkin kuin lisätä. Kiitos. Ja sitten edustaja Darden. Merci, president. Uh, en fait, de, de... Kiitos, puheenjohtaja. Muutama kommentti ensiksi, ensiksi näistä siirroista. Évidemment, ce que monsieur Portas... Haluan ensinkin kommentoida edustaja Portasia ja sitten Rova Materaa. Täällä on puhuttu keskusteluissa täällä siirtojen ongelmallisuus ja ryhmä on antanut mielipiteensä vastustaa näiden siirtojen käyttöä. Sen takia mehän teimme tarkistuksen viime viikkojen äänestyksen yhteydessä. Ja mehän tietysti muistamme, mikä oli tarkistusten määräaika. Me vastustamme tämän tyyppistä siirtotekniikkaa me olemme sitä mieltä, että pitää jatkaa tämän rahaston käyttöä, sillä pitäisi olla oma kohta, omat varat, omat keinot käyttää tätä rahastoa. Se pitäisi ennakoida myös budjetissa 2011. Sure valiokuntakin pitäisi ottaa tähän mukaan, mutta ehkä sitä ennen pitäisi myös antaa tälle rahastolle enemmän käyttövaraa ja liikkumavaraa. Minä pelkään, että nimenomaan tässä tämä vaan supistuu ja pienenee toinen sitten tämmöinen interventioakseli. Se liittyy ehkä tähän pääjohtajan väst- antamaan vastaukseen. Emme me ole nyt ainakaan liian tyytyväisiä näihin vastauksiin. Kiitos kuitenkin niistä. Se on aika paradoksaalista, kun me elämme kriisissä, kriisitilanteessa, talouskriisissä. Ja se on aika huvi- nurinkurista, että silloin rahoja alikäytetään kuitenkin on kyse pienistä, tärkeistä asioista, PK-yrityksistä tärkeillä sektoreilla, riskipääomasta. Pitäisi syventää mikemminkin sitä, mitä edustaja Haaglund sanoi. Pitäisi selittää, miksi näitä varoja ei ole käytetty, miksi niitä on alihyödynnetty ja alikäytetty, ja siitä pitäisi saada kyllä lisää selityksiä, mutta tässä vaiheessa kuitenkin kiitos kaikesta. Kiitos paljon kriisi on ehkä todellakin vaikuttanut ristiriitaisesti koska yhtäältä on, on lisätarpeita yritysten rahoit, toiminnan rahoittamiselle, mutta sitten on kuitenkin vähemmän hankkeita. Eli usean kuukauden ajan pankit eivät ole mitään investoineet, mutta suurimmassa osassa Euroopan maita, päinvastoin kuin Yhdysvalloissa suurimmassa, suurimmat osat investoinnista tulevat pankeista, kun taas muualla ne tulevat finanssimarkkinoilta, mutta pankit eivät halua enää oikein investoida. Sitten on vähemmän, vähemmän pyyntöjä innovaatioiden rahoittamiseen, investointiin. Eli tässä nyt ei ole asia ihan selkeästi hahmottunut. Ei ole olla ihan selvillä vesillä siitä, mitä on tapahtunut viime kuukausina, eikä siinä ehkä heijastu selkeästi mikään kestävä tilanne taustalla tai kestävän kehityksen toive taustalla. Mutta kyllähän nämä kysymykset, kommentit ovat ihan aiheellisia ja meidän pitää antaa näihin kysymyksiin vastauksia. Sen jälkeen rouva Jutta Haug, joka puhuu meillä ehkä tämän budjettivaliokunnan vaarapuheenjohtajan ominaisuudessa ja uuden suuren valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Jutta, ole hyvä. Ja, sowohl als auch. Ähm... No, puhun kummassakin ominaisuudessa. Barbara sanoi viisaita asioita. Nyt on vuosi 2010. Sure-valiokunta tekee työtään. Se tulee antamaan loppukertomuksensa ja siinäkin me tulemme varmasti sanomaan jotakin siitä, haluammeko tällaisen rahaston vai toimitaanko niin kuin aiemminkin virtuaalitasolla ja sitten rahaa nyhdetään aina erinäisistä budjettikohdista. Ensi vuoden kesäkuussa tämä tulee selväksi, tämä kysymys, mutta täällä budjettivaliokunnassa meidän täytyy vuosi vuodelta pohtia aina uudelleen, mitä tehdään nykyisen oikeusperustan pohjalta tämän rahaston suhteen, mistä rahoitetaan. Ja juuri silloin törmätään samaan kysymykseen kuin Karl Haglundkin on törmännyt. Minäkin uskon, että niin kuin puheenjohtajakin totesi, niin kuin Elän totesi, että monet yritykset juuri tällä hetkellä ovat hankalassa asemassa, ne eivät voi laajentua ongelmien vuoksi, mutta minäkin olen yhä uudelleen törmännyt siihen seikkaan, kun yritykset minulle valittavat asioista, että samanaikaisesti pankit ovat hyvin vastahakoisia. Pankit eivät halua antaa rahaa ja pistää täytäntöön Euroopan unionin pyrkimyksiä omia kanaviaan pitkin. Ja minun mielestäni tämä on se heikkous, joka meillä on. Esimerkiksi pk-yritysten tukemisen osalta ja myöskin riskifasiliteetin osalta. Ongelma on siinä, että emme ole pystyneet organisoitumaan riittävän hyvin ruohonjuuritasolla sen varmistamiseksi, että raha menisi näille avun tarvitsijoille perille. Ja kysymyskin heräkin, mitä nyt kannattaa se tehdä. Uskon, että mikäli tämä asia ei hoidu kunnolla, niin ei ole järkeä pistää lisää rahaa tähän samaan toimeen. Sen vuoksi meidän täytyy suurevalikunsa puhua asiasta ja näin tullaan myöskin tekemään. Ei siitä ole mitään kysettä, kysymystäkään. Ja toivon, että sitten loppujen lopuksi parlamentti pystyy ottamaan tai antamaan oman kannanottonsa ja viemään asia tiettyyn suuntaan, mutta nyt meidän täytyy yksinkertaisesti vain toimia nykyisen oikeusperustan pohjalta ja pyrkiä ratkaisemaan ensi vuoden talousarvio juuri sillä tavalla, jolla nyt siihen pyritään. Me voimme toimia vain nykyisen oikeusperustan pohjalta, emme voi muutakaan nyt sitten jäsenvaltiot ovat katsoneet, että globalisaatiorahasto on olemassa, mutta siihen ei kuitenkaan haluta antaa lisää rahaa jäsenvaltioiden omista toimista, koska tämä olisi jäsenvaltiota itseltään pois. Joten nyt meillä on tällaiset suuntaviivat, joiden pohjalta voidaan toimia. Toivottavasti hieman useammin käytäisiin tästä vakastoittavaa keskustelua. Kiitos, edustaja Adler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 joustovälineen kanssa, joka on kaikista keskeisin elementti. Tässä on kyse siitä, missä määrin me pystymme etenemään ja löytämään ratkaisun tai hyvän lopputuloksen. Toinen kysymys on myös mielenkiintoinen. Euroopan globalisaation rahasto. Ehkä siinäkin pitäisi olla, sisällyttää omat varat. Mutta mitä pääjohtaja sanoi, hän oli aika tyhjentävä. Mitä meillä on tällä hetkellä varoja käytettävissämme, niin niitä on käytetty niin kuin täydentävässä mielessä. Mehän elämme talouskriisissä ja koko kokemuksemme on sen kaltainen meilläkin, että yritykset rajaavat toimintaansa. Niillä ei ole rahoituksellisia resursseja toteuttaa kaikkia hankkeitaan. Meillä on vähemmän hankkeita, vähemmän suunnitelmia, mutta toisaalta meillä on myös mahdollisuus sitten taas rahoittaa tätä Euroopan globalisaatiorahastoa. Selitys on ihan asiallinen ja korrekti. Meillä pitää olla näitä keinoja. Niin kuin Jutta sanoi, minä toivoisin, että tämä rahasto voitaisiin käyttää innovaatioon mahdollisuuksien mukaan. Sehän on ihan itsestään selvää. Sehän on selvää. Ja tietysti jos, kun ajatellaan tätä kriisiaikaa, jos ei ole mitään nyt nopean toiminnan perspektiiviä näkymissä, miten voimme, että yritykset voisivat käynnistää hankkeita, ei ole asiakkaita, ei ole niin silloin, jos me ajattelemme kaikkia budjettikohtia, jotka kuuluvat kansallisen yhteisrahoituksen piiriin, tai, niin silloin usein tämä kansallinen julkinen taho, joka on meidän vastapeluri, niin sillä ei ole enää mitään rahoituksellisia mahdollisuuksia enää. Tästä voi antaa jonkun vertailun yhteenvetona, jos puhutaan esimerkiksi terveydenhuollosta. Silloin kun joku epidemia lähtee liikkeelle, esimerkiksi flunssa tai influenssia, niin silloin suunnataan heti rahaa hoitamaan hoitamaan sairastuneita ihmisiä kuin, että jos halutaan valmistaa, prepata urheilijoita, jotka osallistuvat olympiakisoihin. Kyllähän se nyt on, en tiedä, jotkut ovat sitä mieltä, että parempi antaa raha urheilijoille, huipputason urheilijoille, kuin hoitaa sairastuneita ihmisiä. Sitten viimeinen puheenvuoro. Ik was heel erg blij met de opmerking van mijn collega Die wil ik eh, van harte ondersteunen. Kiitoksia. Kollega Haaklundin kommentti eh, oli hyvä, olen siitä samaa mieltä. on suuria toimia eri eh, Siis jäsenvaltiossa on myös eh, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja ainoastaan suuria yrityksiä. Minusta kaikilla yrityksillä pitäisi olla nopea pääsy näihin varoihin, jotta he voivat sitten ongelmistaan selvitä. Tai sitten rahat pitäisi jakaa jäsenvaltioiden kesken eh, jollain eri tavalla. Kiitos. Kiitos kollegat. Voimmeko sitten päättää keskustelun tästä kohdasta. Muistutan kuitenkin vielä, että mitä tulee tähän Irlannin pyyntöön, joka on esityslistan kohta viisi. Siinä on ajateltu, että tämä lausunto tullaan hyväksymään 27. päivä lokakuuta työllisyysvaliokunnassa ja meidän pitäisi äänestää talousarvojen valvontavaliokunnan kanssa ja meidän yhdessä, jotta voimme käsitellä sitä marraskuun täysistunnossa. Mutta sitten, jos puhumme niistä asiakirjoista, jotka tulevat Portugalista, Alankomaista, Espanjasta ja Tanskasta, jotka vastaavat kohtia 8, 9, 10, 11 esityslistalta, työllisyysvaliokunta on antanut lausuntonsa näistä neljästä asiakirjasta 30. syyskuuta. Ja meidän pitäisi äänestää huomenna. Rouva esittelijä. Kyllä puheenjohtaja, olitte oikeassa, mutta ihan pieni muistutus tästä Irlannin hakemuksesta. Siihen voi siis tehdä muutoksia 20. lokakuuta mennessä. Tämä tiedoksi kollegoille. Kun tämä keskustelu tällä tavalla syttyi kiihkeänä, niin ehkä he haluavat tehdä tarkistuksia. Très bien, je vous remercie. Hyvä, kiitos paljon. Te nyt olette nähneet, mikä on vallalla oleva tilanne. Eli te olette nyt nähneet, missä irlantilaiset kollegamme ovat. Viime päivinä tehdyt päätökset Irlannissa ovat johtaneet siihen, että Irlannin julkinen budjettivaje on läht 32, se on 32 prosenttia BKTstä. Yhden vuoden sisällä. Tavoitteenahan oli päästä kolmeen prosenttiin vuonna 2014. No, tämä. Tietysti ainakin minun kohdaltani saa minulla ainakin kylmiä väristyksiä tuonne selkäpuolelle. Eli täytyy pitää mielessä, että mikä on se tilanne sitten, kun lähdetään sovitteluun neuvoston kanssa, kun halutaan hyväksyä ensi vuoden talousarviota. Minä en ainakaan voi ajatella, että Irlanti voisi lähteä kasvattamaan tätä vajettaan. Ja jos ajattelemme BKT ja miten se sitten lähtee rahoittamaan Euroopan unionin budjettia omalta osaltaan. Vielä kerran, Barbara, ole hyvä. Anteeksi puheenjohtaja. Minä siis olin väärässä, siis tämä määräaika tarkistuksille Irlannin tapauksesta, josta ei äänestä huomenna vaan myöhemmin on siis 15. lokakuuta, ei 20. lokakuuta. Kiitos. Ja. Ihan juuri näin. 15. lokakuuta kello 10. 15. lokakuuta kello 10, että voimme käännättää nämä tarkistukset. Hyvä, kiitos. No niin, nyt me olemme käsitelleet kohdat 5, 8, 9, 10 ja 11. Kohta 6 oli siirretty, niin kuin sanoin heti kokouksen alussa. Meillä on kohta seitsemän, lisätalousarvioesitys numero kuusi. Edustaja Gualtieri ei ole paikalla. Edustaja Suurjan ne ehdot, esitellä sen meille kohdan kuusi. Elnök úr, legjobb tudomásom szerint teljes egységben vagyok a raportőrtársam. Kiitoksia. Nähdäkseni muut varjoesittelijät ovat minun kanssani tismalleen samaa mieltä tästä ehdotuksesta, joka voidaan hyväksyä ilman, että siihen tehdään mitään muutoksia, muutosestyksiä. Kyse on tästä lisätalousarvioesityksestä. Käytännössä, mistä nyt oikeastaan on kyse talousarvion kannalta? Kyse on ulkosuhdehallinnon perustamisesta. Ja onko se budjettineutraali? Emmekin olisi voinut kuvitella, että se olisi budjettineutraali. Näin meille luvattiin ja nyt näemme käytännössä, että kyseessä on pyyntö saada lisää rahaa. Yhteisenä pyrkimyksenä, pyrkiny, pyrkimyksenä on huhtikuussa saada tämä toimintaan. Nyt saattaa olla, että tämä lykkääntyy marraskuulle. Siltä nyt näyttää lisätalousarvio numero kuusi. Viittaan siihen, että kolmen kuukauden ajan tuo palvelu toimisi ja ensi vuoden aikana, ja tätä varten tarvitaan määrärahoja toimintaa varten. Nyt vaikuttaakin siltä, että kyse on vain kahdesta kuukaudesta, ja voitaisiinkin esittää teoreettinen kysymys. Pitäisikö tätä sitten leikata kolmanneksella tätä rahoitusta, mutta esittelijä katsoo, että tämä toisi mukanaan suuren riskin. Mikäli neuvosto on hyväksynyt ehdotuksen ja sitten me emmekään, emme hyväksykään, niin sitten joudutaan sovitteluun ja tämä toisi mukanaan samantyyppisiä ongelmia kuin tässä suuressa sovittelussa usein on edessä, joten ehkä pienempi kahdesta pahasta olisi nyt varmistaa, että raha on käytettävissä siitä, kun ulkosuhdehallinto ryhtyy työtään tekemään, koska antaisi hieman huonon kuvan Euroopan unionin toiminnasta, mikäli ei voitaisi puhaltaa yhteen hiilen tässä kysymyksessä. Mikäli raha jää yli valtavan paljon, mitä en usko, niin sitten komissio on tietystikin mahdollisuus, tai valiokunnan mahdollisuus tehdä ehdotus, että siirrettäisiin, tehtäisiin siirto, tällainen klassinen siirto, mikäli näin kävisi. koska ei muutenhan tässä olisi mitään järkeä. Joten lyhyesti vain minun kantani on, että tämä ehdotus voidaan hyväksyä, se kuuluu hyväksyä. Tämä osoittaa meidän hyvää tahtoamme suhteessa vastapuoleen. Joskus hyvinkin pian joudutaan kuitenkin tukkanuottaisia, mutta ei tässä asiassa kannata. Kiitos paljon. Tässä on kyse lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2010, eli ja siitä ulkosuhdehallinnon toteuttumisesta, toteuttamisesta tämän vuoden loppuun mennessä. Eli tarkistukset, joista puhuimme äsken ja joihin palaamme huomenna aamulla, jotta saamme varaukseen osan niistä toiminta varoista, jotka on suudettu ulkosuhdehallintoon, ne on taas vuoden, ensi vuoden budjettiajat budjettia varten. Jöran on pyytänyt taas puheenvuoron. Short, uh, I... Ihan lyhyesti vain. Olen pahoillani sitä, että Gualtieri ei ole paikalla itse esittelemässä tätä asiakirjaa, mutta hän pyysi minua vahvistamaan sen, mitä Surjan kertoi. Tämä pitäisi siis hyväksyä muuttamattomana osana pakettia lokakuun täysistunnossa. Kiitos. Johan, monsieur Port- Kiitos, edu- Joran. Ja sitten edustaja Portas. Eso para fazer uma pergunta ao colega lá. Halusin esittää kysymyksen eh, jäsen Surjanilta. En ymmärtänyt aivan hyvin, tai ehkä en ymmärtänyt aivan hyvin sitä, mitä hän sanoi. Jos ymmärsin oikein, niin tämä Palvelu ei ole toiminnassa ennen marraskuuta. Hallinto ei ole toiminnassa ennen marraskuuta. Ja tällöin määrärahasiirto koskisi kolmea kuukautta eikä kahta kuukautta. En siis ymmärrä, mikä tässä on nyt sitten perusteena. Jos nyt riskeeramme, että tästä tulee lisää kuluja, niin minkä takia siirrämme nyt tähän talousarvioon? Kiitos. Monsieur le rapporteur. Edustajalle annan nyt puheenvuoron. Esittelijälle annan nyt puheenvuoron. I think that the translation was... Uskon, että tulkkaus oli ihan hyvä. Kyse on todellakin siitä, että nyt oli kyse kolmesta kuukaudesta tukea ja kahdesta kuukaudesta tarpeet, joten teoreettisesti olisi mahdollista leikata kolmanneksella, mutta menettelytapasyistä Tämä johtaisi viiveisiin. Ja nämä viiveet sitten olisivat vastoin yleistä sopimusta, joten budjettin kannalta olisi tietystikin järkevää tehdä tämä leikkaus, muuttamassa muita intressejä, jotka puhuvat tätä vastaan. Ja mikäli rahaa ei ole liikaa, ehdottaisin, että noudatetaan tämän asiakirjan ehdotusta. Miksi kolme kuukautta? Tämä oli teidän kysymyksenne he ovat valmistautuneet tai valmistaneet, tai jonkun kun ryhtyen valmistelemaan lisätalousarvioesitystä, silloin odottamuksena olisi, että kyse oli, että kyse olisi kolmesta kuukaudesta, mutta nyt kun muutetaan asioita ja keskustellaan, niin sitten tämä kutistuu tällä välin kuukaudella. Ja kyse on siitä, että ei haluta, että Euroopan unioni menettää kasvonsa. Tämä on tämä Kissingerin kysymys. Kenelle soittaa, kun soittaa Eurooppaan? merci, monsieur Harton. Kiitos. Ja edustaja Harton. Minä halusin nyt eh, sanoa, nyt kun käsittelemmekin tätä asiaa tänään, ehm, Ashton sanoi, että ulkoasiahallinto eh, olisi ollut toiminnassa. Tässä nyt kuitenkin pyydetään lisää varoja. Haluaisin nyt tietää, koska meillä Hollannissakin on kriisi, niin koska tämä talousarvio nyt sitten saadaan päätökseen, niin koska me, mihin tämä pysähtyy? Hyvät kollegat, puolueettomuudessa pitää ottaa huomioon 28 budjettia. 27 kansallista i plus 28. Ja jos on kyse jäsenvaltiosta, ainakin minä sanoin näin hallitukselleni niin Ranskassa, on kaksi tapaa mieltää tämä unionin tuleva ulkosuhdehallinto. Voidaan sanoa, että meillä on 27 kansallista diplomaattista edustustoa ja sitten tulee 28, jos tämä on valittu tieksi. Mielestäni se on rahoituksellisesti ja byrokraattisesti ja diplomaattisesti se on paha virhe. On toinen tapa nähdä asia. Me tulemme tästä lähtien käsittelemään joitakin suuria diplomaattisia kysymyksiä Euroopan tasolla, ei ainoastaan, ei enää kansallisella tasolla, ja siirtää ne sitten eurooppalaiselle tasolle kansallisia keinoja. Jos tämä näkökanta valitaan, niin silloin meillä ei enää ole mitään vero, veromaksajalle verokanta ei enää nouse mutta silloin päinvastoin vähenee, voisin sanoa näin, koska jos 10, 15, 20 vuoden päästä meillä on yksi ainut eurooppalainen diplomaattinen edustus, joka edustaa 27 maata, niin kai siinä säästöjä syntyy, aivan huikeita sääntöjä, mutta tämäkin on poliittinen valinta. No niin, mitä tulee sitten puolueettomuuteen? Mitä tulee neutraaliuteen? Ja jos ajattelemme tulevaa vuotta 230-40 miljoonaa, ehkä se on näin, niin jos todellisuudessa tässä on kyse kulujen, menojen siirtämisestä neuvostolta, jäsenvaltiolta tai komissiolta ulkosuhdehallintoon. Eli tämä, anteeksi, tämä ulkosuhdehallinto tarvitsee lisää varoja, koska on olemassa yksiköstä, jota ei vielä ole olemassa. Ja se tarvitsee tietysti oman budjetti pääluokkansa, joka tulee olemaan pääluokka 10. Mutta te olette ihan oikeassa, kun te sanotte, että olkaa varvaisi, olkaa huolehtivaisi, olkaa valpaita, että päästään hyvään, ettei tule vauhtisokeutta. Meidän pitää ajatella tässä tulevia budjetinlaatioita, esittelijöitä vuodelle 2012-2013. Meidän pitää tarkastella ihan tarkasti, mit, mitä säästöjä on tehty muissa toimielimissä ja jäsenvaltioissa – ja toisaalta, kun ajatellaan, miten on nostettu henkilöstökuluja, jos ajatellaan toimintamäärärahoja, mutta myös toimintamäärärahoja, joita pitää kasvattaa, jotka on annettu Rava Ashtonin ja hänen yksikkönsä käsiin. Onko tästä kohdasta muita puheenvuoropyyntöjä? Jos näin ei ole, niin äänestämme tästä. Minulle tässä nyt kerrotaan, että on viisi tarkistusta, joita Rova Kresle on, jotka Rova Kresle on jättänyt, jota ollaan käännättämässä tällä hetkellä kaikille unionin kielille. Toivottavasti saamme ne tänä iltana sitten tänne meille kaikilla kielillä sillä tavalla, että jokainen ryhmä voi valmistautua äänestykseen. Ne ovat jo saatavilla englanninkielisinä, joka on, no, joka on tietysti Rova Kreslen äidinkieli, ainakin budjettiasioissa. Ne ovat näitä arabialaisia lukuja, jotka ovat kaikille tuttuja. No niin, mä äänestämme tästä kaikesta huomenna. Kiitos paljon. Se oli kohta seitsemän esityslistasta. Näin ollen voimme siirtyä sitten siirtoihin kohdassa 12, mutta eikö tämä ole huomisen asia, äänestyksiä? Eli huomenna minä nyt tarkistan vielä Tarkistan herra Surjanilta. Onko näin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siirto, siirtoa äänestyksessä äänestettävänä, siirtoesityksessä äänestettävänä huomenna. Neljä ensimmäistä liittyvät asiakirjoihin, jotka ovat Euroopan globalisaatiorahastoon liittyviä, joista on juuri vastikään keskustelu, niistä äänestetään huomenna. Ja meillä on sitten muista toimielimistä joitakin siirtoesityksiä, kun edustaja Mankka nyt ei ole paikalla. Sosialistiryhmä sanoo meille, että voisiko joku sieltä nyt korvata edustaja Mankan vai mitäkö minun korvata täällä edustaja Mankan vai onko täällä joku, jolta saisin ohjeita, jotka tulisivat esittelijältä, olisi vain hänen äänitorvenaan täällä. No, katsotaan sitä sitten myöhemmin. Tämä oli kohta 13. Kohta 14, 15, 16, 17 ei mitään sanottavaa. Eli tämän iltapäivän esityslista on näin ollen käyty loppuun. Istunto on tältä erää päätetty, eli koordinaattorit jäivät tänne ja, ja kaksi esittelijää. Ja haluan tässä hyödyntää tulkien läsnäoloa. Meillä on muutama minuutin tauko ja sitten jatkamme koordinaattoreiden kanssa.